Bien, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me aloitamme nyt hiukan myöhässä. Meillä on melko täysistyslista ja korkeatasoinen, sillä meillä on täällä tänään ulkosuhdehallinnosta apulaispääsihteeri Popovski. Hänen kanssaan me tulemme tarkastelemaan yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan operatiivisia uusia tapahtumia ja tämän jälkeen hänen läsnä ollessaan käymme läpi yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vuosittaista selvitystä. Tämän jälkeen kollegamme Afetista liittyvät meihin ja suljetuin ovin. Korostan tätä. Rouva Ashton tulee käsittelemään meidän kanssamme yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityiskysymyksiä. Tänään iltapäivällä äh, Claude France Arnoux, Euroopan puolustusviraston pääjohtaja, tulee liittymään meihin. Tulemme käsittelemään kapasiteettikysymyksiä. Haluaisin myöskin kertoa teille, että huomenna tulemme äänestämään ulkoasiain valiokunnassa Kelamin mietinnöstä kyberturvallisuuteen liittyen ja Tarunin mietinnöstä liittyen luonnonkatastrofeihin, ilmastonmuutoksiin ja yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan. Ellei lisättävää ole, aloittaisimme toivot toivottamalla herra Maciek Popovskin tervetulleeksi. Olemme usein hänen kanssaan käyneet läpi yhteisiä kysymyksiä liittyen yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Olen hyvin kiitollinen hänelle. Hän tulee kertomaan meille uusista ajankohtaisista tapahtumista, erityisesti Sahelin alueella ja erityisesti Malissa tietenkin, ja sitten tämän lisäksi Syyrian kysymyksistä. Nämä ovat kaksi suurta ajankohtaista kysymystä tällä hetkellä. Tämän jälkeen käymme äh, YTPPn operatiivisia asioita, erityisesti Sahelissa ja Afrikan sarven alueella läpi. Meillä on Nigeriassa uusi operaatio, joka on YTPPn puitteissa aloitettu ja sitten te voitte käydä myöskin läpi suurempia YTPPn kysymyksiä Tämähän liittyy ulkoministerien kokouksen johtopäätöksiin syyskuun lopulta myöskin. Meillä on sitten äh, tämän jälkeen vuosittainen selvitys. Poposki, olkaa hyvä. Maybe. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Presentation, I'll, I'll Alkuun toteaisin ihan selkeyden vuoksi, että katsotaan ensin tätä ministeritason kokousta ja sitten puutun yksityiskohtiin ja sittenpä kollegani Bruce Williams voi ulkosuhdehallinnon puolelta ja kollega Haber kertoa sitten enemmän näistä operatiivisista kysymyksistä. Eli mitä tulee epäviralliseen puolustusministereiden kokoukseen, joka järjestettiin Kyproksella syyskuun lopussa, Esityslistalla oli kolme asiaa. Ensinnäkin katsottiin naapuruuspolitiikkaa erityisesti eteläisten maiden kanssa ja sitten operaatiot ja toimintavalmiudet. Eli ensin keskusteltiin Malin ja Sahelin alueen tilanteesta. Jo ministerikokouksen aikana kävi ilmi, että oltiin löytämässä yhteinen sävel päätösten tekemiseksi, yhteisten toimintojen aloittamiseksi. Ministerit keskustelivat Ekovasin tukemisesta ja lisäksi keskusteltiin myöskin EUn tuesta Malin armeijan tilan tasapainottamiseksi. Eli tukipyyntö esitettiin. Tämä nyt jäi vielä hyvin epämääräiselle tasolle, mutta meidän täytyy vielä puuttua yksityiskohtiin, mutta ennen ministereiden kokouksen alkua Malin pääministeri tai väliaikaishallinnon puheenjohtaja ja pääministeri pyysivät tukea logistiikkapuolella ja myöskin rahoituksellista tukea ja varuste tukea Malin armeijalle. Eli näistä kysymyksistä keskusteltiin. Yleisesti ottaen jäsenvaltiot olivat valmiita tarkastelemaan eri toimintavaihtoehtoja. Tietenkin kiireellisyys oli etualalla, mutta että piti tarkkaavaisena toimia ja että Euroopan unionin pitää pitää tietyistä kriteereistä kiinni ennen kuin se voi lähteä auttamaan Malia. Tässä otettiin huomioon muun muassa yhdistyneiden kansakuntien päätöslauselma ja oli tarkoituksena keskustella myöskin päätöslauselmasta. Tarkoituksena oli ilmeisesti, että tänään keskusteltaisiin tästä päätöslauselmasta. Ehkä tänään tai ihan lähitulevaisuudessa sitä nyt ei vahvistettu. Ja sitten tämä Local African Ownership ratkaisumalli. Tämä oli erittäin tärkeä jäsenvaltiolle, eli että tehtävänjako on ihan selvä, mandaatti on selkeästi määritelty. PSCssä keskusteltiin näistä kysymyksistä ja sitten Luxemburgissa maanantaina 15. lokakuuta ulkoasiainministeriöt ministerit keskustelevat asiasta uudemman kerran, eli päätöksiä ei ole tehty, mutta pöydällä on lukuisia ehdotuksia, että ulkosuhdehallinto voisi kehittää eräänlaisen kriisinhallintakonseptin malin armeijan avustamiseksi ja tämä päätös pitäisi tehdä ennen marraskuista ulkoasiaministerin kokousta. Eli me tarkastelemme näitä eri vaihtoehtoja. Eli ministerit tekivät tällaisen epävirallisen ähm, pohjustuksen tälle työlle. Eli nyt tarkastellaan rahoituksellisen tuen antamista ekovasjoukoille. – kunhan me tiedämme vähän enemmän asiasta. Ja sitten Malin armeijan kouluttamisesta. Tehän tunnette tämän mallin, eli EUTM-koulutusjärjestelmä. Se on toiminut Ugandassa jonkin aikaa. Sitä täytyy tietenkin sopeuttaa, mikäli sitä mallia halutaan käyttää Malissa – ja mandaatti täytyy tarkkaan määritellä ja se edellyttää myöskin Malin viranomaistahon sitoutumisen. Tässä yhteydessä täytyy myöskin huomioida Malin tämänhetkinen tilanne. Riippumatta siitä, mitä me teemme operatiivisella puolella, niin meillä pitäisi olla kuitenkin jonkinlainen suunnitelma kohti maan tilanteen vakauttamista. Tämä on kaikille selvä. Eli että meillä pitää olla selkeä suunta, johon etenemme, eli vaalit pitäisivät hämöttää lähitulevaisuudessa, mutta Mali itse päättää siitä, että miten he haluavat maan tilanteen muuttuvan vakaammaksi, erityisesti etelässä ja varsinkin pohjoisessa. Eli keskustelut aiheesta tietenkin vielä jatkuvat heti Luxemburgissa ensi viikon maanantaina. Syyrian liittyen ei juurikaan keskusteltu. Tietenkin ministerit viittasivat siihen, että kemiallisia aseita ei saisi käyttää. Tilanne muuttuu yhä vakavammaksi ja me tiedämme, että Syyrialla on käyttövalmiina olevia kemiallisia aseita jonkin verran, mutta tässä vaiheessa mitään konkreettisia suunnitelmia ei ole pöydällä tämän asian käsittelemiseksi, mutta toki me seuraamme tilanteen kehittymistä hyvinkin tarkkana. Ja sitten keskustelimme Libyan tilanteesta. Tilanne on ollut päällä jo pidemmän aikaa, kuten tiedätte, ja me olemme lähettäneet keväällä jo ryhmän tutkimaan tilannetta, joka sitten tuli raportoimaan tilanteesta. Mutta jäsenvaltiot toivoivat meidän luonnostelevan kriisin suunnitelman rajojen turvaamiseksi Libyassa. Nyt on olemassa tiettyjä muodollisia ongelmia, jotka liittyvät tähän tilanteeseen, mutta tarkoituksena on toteuttaa tällainen asiantuntijan matka. He ovat valmiina käymään Libyassa, mutta meidän täytyy huomioida myöskin tämä hauras poliittinen tilanne, koska meillä pitäisi olla kumppanina uusi hallitus, jonka kanssa yhteistyötä tehden tämä asia voitaisiin hoitaa ja uudelleen nimitetty pääministeri ei voinut muodostaa uutta hallitusta ja hän joutui sitten eroamaan. Muistaakseni eilen näin kävi. Eli tilanne on aika hankala, poliittinen tyhjiö vallitsee. Meillä ei ole keskustelukumppaneita Libyassa ja vastaavanlaisessa tilanteessa olimme jo keväällä. Eli jäsenvaltiot aivan oikeutettu toimittavatta, mutta kyllä Libyankin panostusta tarvitaan. Eli tilanne on hyvinkin hankala. Me seuraamme tarkkana delegaatioiden kautta, jotka toimivat Tripolissa, että miten maan tilanne kehittyy. Kaksi turvallisuusasiantuntijakin on lähdetty Tripolisen tarkastelemaan tilannetta. Eli he voivat omalta osaltaan tukea tätä työtä, mutta se ei tietenkään voi korvata sitä var, varsinaista toimintaamme paikan päällä. Sitten mitä tulee muihin toimiin, niin ensinnäkin Afrikan sarvi. Meidän kannalta oli hyvä tietää, että jäsenvaltiot olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä aikaan saannoksiin juuri tällä nimenomaisella alueella. Ministereille kerrottiin EUTM Atalantan johtajien toimesta, mikä on tämänhetkinen tilanne, ja sitten myöskin EUCAP Nestorin edustajien puolesta, mikä tilanne on. Eli kyllä tunnustettiin hyvät aikaansaannokset, mutta tiedämme, että meidän täytyy jatkaa tällä kattavalla tavalla. Eli Atalanta jatkaa vielä kaksi vuotta ja EUTM, sehän on toiminut menestyksekkäästi. Ja tämän kauden loppuun mennessä somalisotilaita on koulutettu 3000 kappaletta ja tämä on ollut aika menestyksekäs ohjelma ja Somaliassa somalialaiset sotilaat taistelevat yhdysvaltalaisten sotilaiden rinnalla ja viime viikkojen aikana tulokset ovat olleet erittäin hyviä. Tietenkin tämä ei vielä riitä. Ja sitten päädyimme siihenkin kysymykseen, että pitäisiköhän meidän tätä mandaattia jatkaa. Se olisi perusteltua, mutta virallinen päätös vielä uupuu. Jotkut jäsenvaltiot olivat sitä mieltä, että meidän pitäisi siirtää osa koulutuksesta suoraan Somalian Mogadishuun. Me olemme rahoittaneet Mogadissussa rakennettavaa koulutuskeskuksen perustamista. Sen pitäisi olla valmis, mutta jotkut jäsenvaltiot totesivat, että meidän on tehtävä selkeä riskianalyysi ennen kuin voimme lähteä siirtämään koulutustoimintaa paikan päälle Somaliaan. Mutta lähiviikkojen aikana päätös on tehtävä. Sehän on tehtävä joka tapauksessa ennen joulukuuta. Ja sitten ministerit keskustelivat vielä Altiirista. Niin hän tapaamme tehdä joka vuosi. YK on palattava tekemään päätös mandaatin jatkamisesta. Ja ongelmana on se, että olisiko meillä vastuu tästä missiosta. Altea on jo supistettu Syyskuussa tehtiin viimeisimmät päätökset, eli joukkojen vahvuus on noin 600 henkeä, mutta ulkosuudenhallinto ja korkea edustaja tekivät oman päätöksensä siitä johtuen, että Bosniassa tilanne on edelleenkin epävakaa ja tällainen ryhmien joukkojen lähettäminen voisi vakauttaa tilannetta johtajat ilmoittivat, että sotilaspuolelta katsottuna niin mitään esteitä paikan päälle menolle ei ole, mutta jäsenvaltiot eivät vielä oikein tiedä, että miten tässä pitäisi toimia, mutta toivottavasti yhteisymmärrys syntyy viimeistään ulkoasian ministereiden kokoukseen mennessä, joka järjestetään siis ensi viikolla Luxemburgissa. Ja sitten näihin voimavarakysymyksiin. keskusteltiin tästä pooling and sharing ratkaisumallista. Claude iltapäivällä tulee vielä kertomaan asiasta enemmän, mutta tarkoituksena oli esitellä ajatusta siitä, että meillä olisi tietyt käytännössäaihtoiset sellaiset periaatesäännöt siitä, miten toimittaisiin. Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, se olisi ollut ennen aikaista, mutta jäsenvaltiot ainakin alustavasti suhtautuvat hyvin suopiamielisesti tähän ajatukseen ja toivottavasti näistä periaatteista päästään yhteisymmärrykseen viimeistään marraskuussa. Lähtökohtana on se, että pooling and sharing olisi osa kansallista puolustusvoimavarojen ryhmittämistä. Tämä ei ole mikään uusi ongelma tai tilanne. Mehän tiedämme, että viiden, viimeisen 15 vuoden ajan Natokin on kamppailut tällaisten ongelmien kanssa ja Uskoakseni Ruotsi on ainoa EU-jäsenvaltio, joka on tehnyt tällaisen virallisen linkityksen, eli kansallisessa virallisessa puolustussuunnitelmassa on huomioitu tämä pooling and sharing ratkaisumalli, ja siksi haluamme esittää tätä mahdollisuutta myöskin jäsenvaltioille, siis se olisi vapaaehtoisuuteen perustuva ratkaisumalli. Mutta kyllä viestit olivat aika lailla rohkaisevia. Ja sitten mitä tulee toimintavalmiuksiin, niin vielä sen verran, niin nämä taistelu joukot. Tietenkin ollaan aika lailla tyytymättömiä siihen, että näitä ei ole päästy käyttämään juuri laisinkaan. Ongelmana on ollut muun muassa rahoituspuoli. Mutta nyt tilanne on muuttunut siinä mielessä, että tarkoituksena on päästä yhteisymmärrykseen ehkäpä tämän vuoden loppuun mennessä siitä, että meillä olisi tietyt kehykset, jotka tar- jotka tarkoittavat sitä, että joku maa tarjoaa tämän keskeisimmän toimintajoukkojen ryhmän ja muut sitten lisäävät siihen omat voimavaransa. Ja me voisimme toimia ehkä hiukan joustavammin, eli että voisimme käyttää osaa näistä taistelujoukoista eikä koko suurta ryhmää. Eli tarvittaessa voitaisiin käyttää logistiikkaa tai lääkintäjoukkoja tai jotain muuta osia tästä koko joukosta. Sekin voisi olla yksi toimintamalli. Mutta kuten sanottu, mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta kyllä keskustelut olivat hyödyllisiä, sillä kyllä yksimielisyyttä oli havaittavissa. Ja vuoden loppuun mennessä varmaan päätöksiä tehdään. Ja kunhan pääsemme keskustelemaan tästä mietinnöstänne, niin neuvoston keskustelut turvallisuudesta ja puolustuspolitiikasta, niin Van Rompuyhan on esittänyt suunnitelmansa, eli että keskusteltaisiin ensi vuoden puolella turvallisuudesta ja puolustuksesta. Valmistelutöitä tehdään jo paraikaa, mutta meidän tietenkin täytyy katsoa, jo hiukan vähän pidemmälle. Eli meidän täytyy tarkastella sellaisiakin vaihtoehtoja, kuten mm, teollisuuden ja markkinoiden huomioimisen ja komission turvallisuus- ja puolustusasioista vastaavan työryhmän toimet. Komissio on aikoo puolustusteollisuuteen liittyen esittää oman kertomuksessa ensi vuoden puolella. Ja nyt meille tarjoutuu todella hyvä mahdollisuus edetä. Ja edellisen kerran huippukokoustasolla näistä kysymyksistä keskusteltiin 2008, eli siitä on jo 4-5 vuotta kulunut. Eli nyt meille tarjoutuu oiva mahdollisuus saada määriteltyä suunta tälle lähestymistavalla. Ja nyt on keskusteltava eri ministereiden kesken – miten tätä työtä valmistellaan. Aikaa on vielä tuonne ensi vuoden puolelle. Mutta tämän vuoden joulukuussa huippukokouksessa ehkä ulkosuhdehallinnolle annetaan tiettyjä tehtäviä valmistellaakseen näitä päätöksiä, joita tehtäisiin mahdollisesti sitten vuoden 2013 joulukuussa huippukokouksen aikana. Siinäpä kaikki omalta osaltaan, niin, mutta me varmaan palaamme moniin näistä mainitsemistani kysymyksistä, kunhan lähdemme keskustelemaan teidän mietintöluonnoksestanne. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Ehm, täällä on nyt myöskin herra Abe paikalla. Tervetuloa. Minä olin itse viime viikolla Georgiassa vaalitarkkailu toimissa tämä tässä tilanteessa minulla oli mahdollisuus olla yhteyksissä Georgian viranomaisiin ja he muistuttivat siitä, kuinka hyödyllinen ähm, Euroopan unionin missio on. Sitä harjoitetaan hyvin vaikeissa olosuhteissa ja meillä on edelleen valitettavasti Abhasian suhteen tällainen äh, rajoite, kenttärajoite. Ja valitettavasti tämäkin missio Georgiassa on alimiehitetty. On hyvin tärkeää, että me muistuttaisimme jäsenmaille säännöllisesti siitä, että heidän pitäisi siviili- ja sotilasoperaatioihin suunnata riittäviä henkilövoimavaroja mutta uskon, että ähm, muillakin edustajilla on mahdollisuus muistuttaa tästä jäsenmaita usein. Äh, liittyen nyt näihin operaatioihin, joihin viittasitte äsken, minulla oli kysymys, joka vaikuttaa ehkä hiukan yksityiskohtaiselta, mutta kun puhumme Afrikan sarvesta, havaitsemme, että ne toimet, joita me olemme onnistuneet toteuttamaan, äh, siviili- ja sotilasoperaatiot, jotka täydentävät toisiaan, Mikä näiden suhteen on tilanne EUCAP Nestor operaation suhteen, kun otamme huomioon kehityksen Somaliassa ja, ja edistyksen, jota on saatu aikaan tietynlaisen vakautuksen myötä, vaikka tämä on kyllä vielä suhteellista. Minkälaisia prioriteetteja Somaliassa on ja minkälaista kapasiteettia Somaliassa on olemassa? Onko meillä tässä kysymys, jonka voisimme jo esittää, vai onko tämä aivan liian hätiköityä? Minulla on myöskin kaksi puheenvuoropyyntöä, Vaigel ja Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos erittäin kattavasta esityksestä ja näistä tiedoista. Minulla on enemmänkin yleisluontoinen kysymys. Niin, ehkä minun pitäisi odottaa hetki. Niin, siis hieman yleisempi kysymys. Te mainitsitte Ruotsin. Tämä Ruotsin ja Saksan Gentin aloite Pooling and Sharing. Ja tämän jälkeen me olemme saaneet erilaisen kulttuurin, mitä resurssien käyttöön tulee. tämä Bosnian sotaan tulee, meillä on siihen liittyen ongelma. Meillä on kaksinkertainen järjestelmässä. Joskus EU tekee samaa kuin NATO. Eli toisaalta meillä on pooling and sharing, mutta mitä ajattelette, onko meillä tarpeeksi yhteistyötä niin, että me voimme taata sen, että autamme toisiamme vai ö, onko meillä mahdollisuus tähän pooling and sharingiin myös Naton kanssa? Esimerkiksi mahdollisissa konfliktitilanteissa tulevaisuudessa voimme taata sen, että EU tekee yhtä ja NATO tekee toista niin, että ei synny sellaista tilannetta kuin Bosniassa. Tämä kesti neljä vuotta ennen kuin ymmärsimme, että tässä on 40 prosenttia päällekkäisyyttä. Eli mikä tilanne on tänä ähm, päivänä. Ja sitten tietysti myös Syyrian tilanne ja muut potentiaaliset konfliktit. Kiitoksia, Anna. Ää, äh, tässä YTPP ei kyllä ollut olemassa tuolloin vielä. We have. Niin, senhän me opimme ja siksi me tarvitsemme tätä. Kosovon jälkeen me ymmärsimme, että me tarvitsimme sitä. Se oli hinta, jonka maksoimme. Bosnian sota oli se hinta, jonka maksoimme ymmärtääksemme, että tarvitsemme sitä olemme samaa mieltä teidän kanssa, ähm, Vaigel ja olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia herra Popovski. Kiitoksia tästä erittäin laajasta johdannosta. Haluaisin esittää teille yhden kysymyksen. Te puhuitte Malista, Afrikan sarvesta, Syyriasta. Olemmeko saavuttaneet mitään myönteistä? Olemmeko missään lähempänä rauhaa? Olemmeko missään lähempänä ratkaisua? Koska tämä näyttää siltä, että kaikki ovat oikeassa kaikki tekevät sitä, mikä heidän mielestään on oikein. Kaikki raporttaivat hallitusten päämiehille, meille. Mutta kaiken kaikkiaan tilanne kuitenkin vain huononee. Meillä on uusia kriisejä. Te ette maininneet puolustusmerineiden kokeusta liittyen Turkin ja Syyrian konfliktiin. Ja nämä ongelmat liittyvät toisiinsa. Jos sanotaan Mali, me tiedämme mitä siellä on taustalla. Se liittyy Libyaan ja mitä siellä on tapahtunut. Siellä on länsi, Sahara ja sen naapurustu. Tämä on yksi lempiaiheistani. Olin siellä ainoastaan viikon sen jälkeen, kun ilmeisesti Al-Qaida kidnappasi joitakin henkilöitä. Jos me puhumme näistä kysymyksistä, niin totta kai se liittyy myös Israelin ja Palestiinan konfliktiin. Se laajenee Jordaniaan. Minä olen erittäin huolissani Jordanian tilanteesta. Minä puhuin eilen ihmisten kanssa Jordaniassa. Ja siellä on todellakin pattitilanne. Ja mitä Syyrian arviointiin tulee, niin toki meillä on myös eurooppalaisia poliitikkoja, jotka sanoo, että pitäisi pommittaa ongelman ratkaisemiseksi. En tiedä, ketä tulisi pommittaa ja miksi ja mikä tulos tulisi olemaan. mutta tätä ei mielestäni tulisi populisoida. Eli se yhteys sen välillä, mitä te teette ja mitä yleisellä tasolla Euroopan unionissa tehdään. Ja tuloksena tulisi olla rauha, vakaus ja vähemmän uutta konfliktipotentiaalia. Te ette viitanneet poliittiseen vastuuseen, mutta haluaisin kuulla teidän kommenttinne. Monsieur Zemke. Kiitoksia edustaja Zemke. Chciałem e, podziękować e, panu ministrowi za te tradycyjne... Oikein paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä näistä mielenkiintoisista viesteistä Kyllä, tämä oli hyödyllistä. Tietenkin me haluamme tarkastella, mitä puolustuspuolella tapahtuu, mutta tällainen yhteenvedon kuuleminen on aina paikallaan. Pari huomiota. Ensinnäkin yleisellä tasolla yksi asia ja toinen sitten vähän enemmän tällainen henkilökohtainen kommentti. Kollega Popovski Oikeastaan voin vain tukea teitä. Meidän täytyy luopua tällaisesta fiktiivistä lähestymistavasta. Jo kymmenen vuoden ajan on toimittu tällä tavalla ja se, jos mikä on omiaan syömään moraalia. Jotkut maat todellakin panostavat näihin joukkoihin kokeneilla henkilöillä, mikä ei ole todellakaan mitään halpaa toimintaa, mutta muut eivät ole sitten valmiita omaan panostukseensa ja siitä ei saada sitten todellista lisäarvoa, joten meillä pitäisi olla mahdollisuus käyttää näitä joukkoja tai sitten on vain luovuttava tästä hankkeesta. Meillä ei ole varaa jatkaa tällä tiellä enää montaa vuotta. En nyt ollut ihan varma, että uskallanko sanoa tätä asiaa tässä valiokunnassa, koska tämä on henkilökohtainen kommentti, mutta ehkäpä usein miten onkin niin, että henkilökohtaiset kommentit ovat ne, jotka ovat omiaan osoittamaan, missä mennään. Ja minä haluaisin puhua Malista, niin kuin tekin teitte omassa alustuksessanne. Nuori puolalaishenkilö, 23 vuotta vanha, sai surmansa. Ei tiedä tätä, menehtyykö hän malariaan vai koleraan. Ja tylysti vain ilmoitettiin nuoren puolalaisen menehtyneen, mutta nyt ei ole edes mahdollista kuljettaa tätä ruumista Puolaan. No miksi otin tämän asian esille? Mehän emme ole vastuussa tästä asiasta, tiedän oikein hyvin sen, mutta tämä olkoon esimerkkinä siitä, että ulkosuhdehallinnolla voi olla lisäarvoa tarjottavanaan. Ja minä uskon, että Malista ei löydy kovinkaan monen EU-jäsenvaltion edustustoa. Sen lisäksi, mitä te sanoitte, kollega Popovski, tuki turvallisuus- ja koulutuspuolella, okei, okay, mutta kun kyse on tällaista humanitaarisista kysymyksistä, niin eikö silloin ulkosuhdehallinto voisi myöskin tarjota omaa apuaan? Kyse ei välttämättä ole mistään älyttömän isoista kysymyksistä, mutta kyllä tämä on aika surullista ja kyllähän pitäisi joku auttamisen mahdollisuus tarjota. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kela. Much. Thank you, Mr. Kiitoksia, kiitoksia herra Popovski siitä, että jaoitte kanssamme viimeisimpiä tietoja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja onnitella teidän operaatioitanne, niitä, jotka ovat olleet menestys Länsi-Afrikan äh, sarvessa. Me odotamme, että operaatioidemme tulos siellä on menestyksellinen. Mitä taas tulee Syyriaan, me olemme jatkuvasti huolissamme aina pahenevasta tilanteesta. Te mainitsitte, että teillä ei ole mitään erityissuunnitelmia tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Me seuraamme yhä kehitystä maassa. Liittyykö tämä vain kemiallisten aseiden mahdolliseen käyttöön vai koko tilanteeseen yleensä. Ja sitten Libyan suhteen olen sitä mieltä, että meidän tulisi tukea ähm, ajatusta, että meillä olisi mahdollinen YTPP-operaatio maassa, joka tukisi turvallisuutta. Te mainitsitte, että meillä ei ole keskustelukumppaneita maassa, mutta haluaisin kiinnittää huomionne kollega Danjanin mietintöön, joka käsitteli Libyaan, Libyaa, joka sanoi, että Libyan tilanteessa – Euroopan unionilla oli mahdollisuus toimia koordinoidulla tavalla ja tarpeen vaatiessa myös sotiaallisesti YK turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti, mutta tämä mahdollisuus hukattiin erilaisten poliittisten erimielisyyksien vuoksi, joita jäsenmaiden välillä oli. Ja Euroopan unioni oli vain sivusta katsojan asemassa. Mitä meidän tulisi tehdä, jotta voisimme tällaiset ongelmat ratkaista? Sitten mitä tulee pooling and sharingiin, yhdistämiseen ja jakamiseen sotilaallisten joukkojen kohdalla, te mainitsitte, että puolustusministerit olivat käsitelleet mahdollisuutta ähm, muodostaa vapaaehtoinen menettelysäännöstö pooling and sharingin kohdalla niin että tämä lähestymistapa olisi systemaattisempi pitkällä aikavälillä. Kun puhutaan käytännön toimista, olen sitä mieltä, että ministerit eivät olisi olleet voineet olla epämääräisempiä. Tällainen pitkällä aikavälillä aikomus on kyllä hyvin epämääräinen muotoilu. Voisitteko te selventää, kuinka voisimme käyttää taistelujoukkoja, minkälaisia ajatuksia niiden joustavampaan käyttöön oli ja onko mitään konkreettisia suunnitelmia olemassa näiden taistelujoukkojen tehokkuuden kasvattamiseksi, kuten kollega juuri mainitsi. Kiitoksia. Ja, merci. Kiitoksia. Herra Poposki, tässä oli monia kysymyksiä. Olkaa hyvä. Yritän puhua lyhyesti. Tässä oli paljon, mutta otan kysymykset esitetyssä järjestyksessä. Somaliaan liittyen. Tämä liittyy UCAP nestoriin koska se tekee myös Puntmaan viranomaisten kanssa yhteistyötä ja myös poliisin kanssa yhteistyötä Puntmaassa ja Somalimaassa, jotta tätä merirosvouskysymystä voitaisiin käsitellä. Tämä on osa mandaattia. Tämä on ehkä hieman haasteellisempaa, kun tehdään yhteistyötä maiden kanssa, jossa on paremmat valtiorakenteet, mutta tämä on osa mandaattia. Tämä on kuitenkin aika varhaisessa vaiheessa vielä ja se on levinnyt aika laajalle. Tämä on suuri haaste. Ja kun henkilö, joka on vastuussa, esitteli tämän, hän sanoi, että tässä on viisi eri maata, laaja alue ja päämaja on Djiboutissa. Tämä on todellakin kaiken haasteellisin tilanne, mitä meillä on ollut. Hans-Jörg Haber varmasti voi sitten vielä kertoa tästä tarkemmin pooling and sharing ja NATO. Tätä asiaa käsitellään yhä uudelleen. Tämä on aivan oikeutettu kysymys. Mielestäni meillä on hyvä koordinointimekanismi Naton kanssa. Silloin kun me valmistelemme Chicagon huippukokousta, niin me teimme lähes päivittäin yhteistyötä Naton kanssa täällä äh, paikan päällä ja sitten ulkosuhdehallinto tekee äh, yhteistyötä NoFokin kanssa, jotta nähtiin, että ei todellakaan ole mitään päällekkäisyyksiä. Jos tässä nyt verrataan pilottihankkeiden luetteloita, niin voitte nähdä, että me olemme äh, päässeet tavoitteeseemme. Mitä tähän pooling and sharingin tulee on se, että valmiuksia pystytään käyttämään mihin tahansa operaatioon, eli niitä ei ole korva merkitty Natolle tai Euroopan unionille. Jos Euroopassa on valmiudet, niin totta kai sitten jäsenvaltiot voivat käyttää niitä eri tarkoituksiin. Tämä liittyy myös tähän yhteisymmärrykseen. Meillä on säännöllisiä tapaamisia, mitä voimavarojen kehittämiseen tulee. Virastot tekevät samaa. Myös Catherine Ashtonin kanssa tästä äh, keskustellaan. Hän puhuu tänä iltana Naton puolustusministereiden kanssa ja siellä päivitetään myös tätä pooling and sharing kysymystä. Herra Weigel, Niin, te kysyitte ähm, mission tehokkuudesta. Tämä on tietysti erittäin tärkeä kysymys, mutta täytyy mm, myös katsoa YTPP-missioita strategisesta näkökulmasta. Eihän tämä tyhjössä äh, tapahdu, ei tässä korvata politiikkaa. Toki näillä missioilla täytyy olla tarkoitus, ne toimimme tietyissä poliittisissa puitteissa, niin kuin Afrikan sarven strategia tai Sahelin strategia. Tämä on ainoastaan yksi komponentti. Olemme paikan päällä tarkistelemalla Afrikan sarvea. Me annamme kehitysapua, humanitaarista apua näille maille. Meillä on erityisedustaja, joka koordinoi meidän ponnistelujamme. Meillä on myös virasto Mogadishussa, Elokuussa Catherine Ashton sen avasi. Meillä on myös sotilaallisia ja siviiliemissioita. No, miten me nyt mittaamme menestystä? Se on tietysti aika vaikea numeerisesti, mutta jos me tarkistelemme Atalantaa, niin luvut puhuvat puolestaan. Niin, korjatkaa, jos olen väärässä. Ainoastaan viittä laivaa kohtaan hyökättiin. Tämä ei liity ainoastaan monsuuneihin, vaan todellakin tämä liittyy siihen, että me, olemme, me suojelemme näitä laivoja sotilaallisesti, siis kauppalaivoja myös. Ja tiettyä mandaatin osaa on käytetty. Tämä on ensimmäinen kerta, kun YTPP-mission yhteydessä on todellakin käytetty aseita, mutta jos tätä tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta, niin tilanne Somaliassa on muuttunut. Siellä on vasta valittu presidentti Somalijoukot ja Afrikan rauhanjoukot, joita on koulutettu vuodesta 2010 lähtien, ovat eh, edistyneet, eh, valvovat yhä enemmän alueita ja tähän me pyrimme, mutta totta kai sitä täytyy tukea yhteistyöllä, kehityksellä ja totta kai myös poliittisella tuella, kun puhutaan seuraavasta poliittisesta siirtymävaiheesta. Puheenjohtaja mainitsi Georgian. Aivan oikein, Niin että tämä oli tarkkailu missä, mutta se on kuitenkin vakauttanut tilannetta maassa. Ja sillä on erittäin tärkeä ja näkyvä rooli. Se on ainoa kansainvälinen missio paikan päällä, eli e- Euroopan unioni on paikan päällä. Tässä todellakin voimme muuttaa tilannetta. En nyt halua tässä kommentoida Palestinan tilannetta. Catherine Ashton varmasti ottaa tämän kysymyksen esille. Kun hän keskustelee Ungasta. Herra Kelamin kysymyksiin sitten vaihdankin Puolaan kielelle. No niin, mitä Libyaan tulee? Tässä täytyy saavuttaa oikeat henkilöt. Me haluamme saada aikaiseksi muutosta. Tilanne on todella vaikea. On vaikea löytää oikeita henkilöitä. Minä olin helmikuussa Libyassa. Siellä on meneillään edelleen siirtymävaiheen ja kaikki henkilöt, joiden kanssa keskustelin, katosivat kahden kolman kuukauden kuluttua. On todellakin vaikea löytää henkilöitä, jotka ottavat vastuuta ja pystyvät tekemään päätöksiä. Emme myöskään turvallisuussyistä voi lähettää henkilöitä paikalle. Me emme oikein tiedä, kuinka varainen tilanne Libyassa on. Ja totta kai turvallisuus on myös tärkeä kysymys, kun puhumme omista miehistä ja naisistamme te puhuitte menetetystä tilaisuudesta. Me tiedämme, mikä tässä on taustalla. Jäsenvaltiot eivät halunneet kunnianhimoisempaa mandaattia, mitä Libyan tulee. Mutta me opimme tästä. Se oli hyödyllistä. Se ei liity ainoastaan suunnitelmiin, vaan myös kapasiteettiin. Ja tietysti myös tähän pooling and sharing kysymyksen. Niin, no minun en varmastikaan tarvitse kaikkia syitä ottaa esille, miksi me emme toimineet tässä yhteydessä. Meillähän oli kuulemistilaisuus viime vuonna tästä. No, mutta tilanne oli, mikä oli. No, sitten nämä käytännössäännöt. Me emme voi pakottaa ketään, mutta me voimme yrittää edistää asioita. Me voimme yrittää rohkaista näitä maita yhteistyöhön puhumme mainstreamingista, mutta oikeastaan tämä tarkoittaa suunnittelua, pooling and sharing ja ähm, investointeja kansallisella tasolla. No, tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta Ruotsissa tämä on muun muassa nähty. Sitten nämä taistelujoukot ja joustavuus. Minähän mainitsin jo, että me voisimme käyttää eri komponentteja, jos me tarvitsemme esimerkiksi lääkintäyksikön meillä oli tällainen tilanne, että me tarvitsimme erityisiä ähm, tarpeita ja me emme niitä löytäneet. Niin no, ehkä näitä voitaisiin myös käyttää erikseen. Seuraavien viikkojen aikana myös käydään sitä keskustelua, että pitäisi lisätä tietty siviilikomponentti näihin taistelujoukkoihin Me emme kuten, meidän täytyisi kuitenkin muuttaa koko konseptia, mitä taistelujoukkoihin tulee. PRT-malli on ollut tässä taustalla. Sitä on käytetty Afganistanissa. Sitten vastaankin herra Selkelle puolaksi. Nämä taistelujoukot, niin no, olette aivan oikeassa me olimme sopineet tällaisesta konseptista, mutta kuitenkaan oikeastaan mitään konkreettista ei saatu aikaiseksi. Mutta ajatus, joka tulee yhä uudelleen esille, ministeritkin ovat tästä keskustelleet, nimittäin että nämä joukot olisivat ikään kuin reservijoukkoja. No, Bosniassa tämä on suhteellisen pieni, mutta kuitenkin aihe pulpahtaa yhä uudestaan pintaan. Ei meillä nyt ole mitään pitkäaikaista reserviä, mutta tästäkin ollaan eri mieltä. No, mutta kuitenkin ajatus on esitetty. Tämä saattaa ehkä olla rahoitus kysymys, mutta hyvä ajatus. No sitten toinen kysymys. Tämä liittyi Maliin. Niin meillähän nyt ei ole mitään edustuksellista toimivaltaa. Tämän periaate, kysymys on maita, jotka ovat sitä mieltä, että tällaisia toimivaltuuksia tulisi olla ja toiset maat sitä eivät halua tästä täytyy tietysti myös pääsihteerin kanssa keskustella. Niin ensi perjantaina Dublinissa tarkemmin ottaen. Totta kai tässä ei saa loukata kansallisia toimivaltuuksia, mutta kyllä sekin varmasti on mahdollista ja olemme olleetkin aktiivisia tämän kysymyksen suhteen Syyriassa esimerkiksi. olemme pyrkineet auttamaan. Esimerkiksi eri humanitaarisia järjestöjä. Kiitos. Bien, merci beaucoup. Kiitoksia. Päätämme tämän ensimmäisen osan keskustelusta herra Poposkin kanssa tähän ja siirrymme vuosittaiseen selvitykseen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta. Minä olen valmistellut tämän aiheen. Kollegat ovat 188 tarkistusta esittäneet tähän. Suurin osa näistä käsittelee hyvin mielenkiintoisia sisältökysymyksiä tekstissä ja suurimman osan suhteen uskomme, että mitään ongelmia ei tule eteen. Luonnollisesti eräät tarkistukset ovat poliittisempia, niistä tulee keskustella ryhmien kanssa, mutta yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että lukuun ottamatta niitä näkökantoja, jotka on hyvin mm, tunnettuja, joista jo keskustelimme jo alustavissa mielipiteen vaihdoissa. Tämä mietintö on sellainen, että suurin osa ryhmistä on yleisesti ottaen sen takana ja se tekee mahdolliseksi käydä keskustelua, joka on nopea ja tuottelias yhtä aikaa Liittyen tähän mietintöön aikataulu on melko tiukka. Muistuttaisin teitä siitä, vaikka me olemme siirtäneet täysistuntoäänestystä marraskuun täysistuntoviikolle. Meillä on siis varjoesittelijöiden keskustelut seuraavaksi ja äänestys Afetista, Afetissa 29. lokakuuta. Minä olen varjoesittelijöiden käytettävissä, myöskin ryhmien koordinaattoreiden käytettävissä, jotta pääsimme asioissa eteenpäin, mutta uskon jälleen kerran, että näissä 198 tarkistuksessa ei ole mitään sellaisia asioita, jotka estäisivät meitä pääsemästä kompromissiin pyrimme samaan aikaan nopeasti kompromissitarkistuksia hankalista asioista. Minä uskon, että te olette tutustuneet tähän mietintöön. En käy näitä pääasioita uudelleen läpi enää. Luonnollisesti on olemassa tiettyjä vaatimuksia Euroopan parlamentin taholta. Ne ovat jatkuvia tunnettuja vaatimuksia. Tiedämme erittäin hyvin, että emme välittömästi saa niihin vastauksia ulkosuhdehallinnolta tai jäsenmailta. Tässä erityisesti ajattelen tätä. Ajattelen erityisesti esikuntaa tässä. en nyt siis sano tietenkään näin, jotta haluaisin estää keskustelun syntymistä. Rova Ashton tulee puhumaan itsekin näistä asioista. Olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentilla on oma rooliinsa. Parlamentti on kunnianhimoinen, ehkäpä liiankin kunnianhimoinen välillä lyhyellä aikavälillä, mutta mielestäni meidän täytyy esittää tulevaisuudessakin tiettyjä vaatimuksia. Näin meillä olisi ehkä paremmat mahdollisuudet saada asioita aikaan lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Olisi ehkä hyvä, että meillä olisi valkoinen kirja turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyen. Tällä hetkellä kuitenkin olemme tilanteessa, jossa meillä on suuria geopoliittisia ja budjettiin liittyviä mullerryksiä käynnissä, ja Euroopan jäsenmaat käyvät läpi prioriteettien liittyen puolustuspolitiikkaan ja käsittelevät myöskin sitä, kuinka he voisivat yhdistää budjetti, rajoitukset ja puolustuskysymykset kansallisessa ähm, päätöksenteossa. Nämä ovat muutamia sellaisia asioita, joiden suhteen parlamentti esittää jatkuvia vaatimuksia. Ne löytyvät tästä mietinnöstä. Muutoin käyn läpi mietinnössä eri missioita. Olen käsi erityisesti PSD missioihin keskittynyt. Suurin osa missioista on saanut tuloksia aikaan. Ehkäpä joskus tulokset ovat liian vaatimattomia verrattuna niihin kunnianhimoihin, joita Euroopan unionilla on, mutta mielestäni meidän tulisi aina ähm, säilyttää kunnianhimomme taso sellaisena kuin toivomme roolimme olevan. Nämä missiot tarjoavat lisäarvoa sekä siviili- että sotilastoiminnan suhteen ja Toivon, että sotilaallista aspektia PSDssä ei hukata. Tämä on ehkä hiukan voimakas muotoilu, mutta mielestäni meillä on tässä yksi resurssi globaalin lähestymistavan suhteen käsissämme. Tässä oli muutamia ajatuksia mietinnön suhteen. Olen hyvin tyytyväinen, jos voitte ilmaista omia mielipiteitä. Ja tämän jälkeen käymme koordinaattoreiden ja varjoesittelijöiden kanssa keskustelua. Kiitoksia. First of all... Kiitoksia. Niin, me olemme tietenkin hyvin kiitollisia siitä, että olemme näin kunnianhimoisia ja me emme välttämättä aina pysty vastaamaan näihin haasteisiin reaalipoliittisista syistä, mutta on se tietenkin aina rohkaisevaa. Ja kuten oikeutetusti totesitte, niin kyllähän erittäin mielenkiintoisia keskustelua käyty esikuntakysymyksistä, kysymyksistä. Kuukausi tolkulla näitä asioita on vatvottu, emme päässeet kovin pitkälle, mutta tämä nyt on tilanne. Yritimme parhaamme. Me katsoimme erinäisiä vaihtoehtoja ja pääsimme yhteisymmärrykseen tietystä kysymyksestä, mutta, mutta toiminta, keskuksen toiminta on aloitettu. Se on siis toiminta valmis ja se tulee tukemaan suunnittelutyötä ja toimien toteuttamista Afrikan sarven alueella. Me todellakin haluamme lähestyä asiaa käytännönläheisesti. Muutama sananen tähän mietintön luotokseen liittyen. En puutu kaikkiin kysymyksiin, mutta toteaisin alkuun, että ihan oikeutetusti viittaatte tähän strategiseen kehykseen. Nyt on keskusteltu siitä, tarvitsisiko Eurooppa uuden turvallisuusstrategian. No, siitä on keskusteltu kylläkin jo aika pitkään ja jotkut jäsenvaltiot ovat valmiita tällaisen laajennukseen, toiset taas hiukan pidättyväisempiä, mutta meidän täytyy katsoa sitä strategisesti, että mihin suuntaan haluamme mennä. Konteksti on muuttunut, koska nyt huippukokouskin on tuloillainen. ja nyt jos koskaan niin tarjoutuu mahdollisuus saada jotain aikaiseksi, eli esi- käydä kunnollista keskustelua Euroopan turvallisuudesta ja puolustuspolitiikasta. Katsotaan teollisuuskysymyksiä ja kaikkia muita asioita, kuten ulkosuhdehallinnon mahdollista osallistumista ja niin poispäin. Eli nyt tähän avoimeen laajalaisen keskusteluun on tarjoutunut mahdollisuus. Monet ovat havainneet, että nyt Euroopalla olisi toimintamahdollisuuksia ja tähän mahdollisuuteen pitäisi tarttua. Kyse on siis hallitusten ja muiden toimijoiden välisestä keskustelusta, mutta me haluamme käydä tätä yleisellä tasolla tätä keskustelua. Tietenkin huomioimme äh, tämän pyynnön koskien valkoisen kirjan esittämistä. Tietenkään hallitusten päämiesten keskustelu ei korvaa tätä komission valkoista kirjaa, mutta katsotaan mitä tuleman pitää, mennäänkö samaan suuntaan ja mitä keskustelu tuo sitten tullessaan. Puolustusministereiden kokouksessa marraskuussa nämä keskustelut voisivat sitten kunnolla alkaa. Niin mitä tulee tähän kattavaan lähestymistapaan, niin tämä on Brysselissä niin sanottu toinen vakaumus. Kaikki uskovat siihen. Sehän on jo oikeastaan toiminnassa. Minähän kerroin jo toimista Afrikan sarven alueella ja siellä on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja haluan ihan suoraan sanoa teille, että kattava lähestymistapa ei tarkoita sitä, että me lähtisimme vesittämään YTPPn toimia tai sitä kokonaan. Se ei ole mikään korvaava vaihtoehto, vaan kyse on ikään kuin kehyksestä, joka luo mahdollisuuden sotilasvoimavarojen, siviilivoimavarojen käytölle. Silloin kun tällainen kattava kehys on olemassa, niin silloin YTTPn kautta voidaan tuloksia todellakin saada aikaiseksi. Me lähdimme siis Atalantasta liikkeelle ja siihen lisättiin sitten tämä strateginen kehys. Sahelin osalta tehtiin toisin päin. Meillä oli tämä strateginen kehys ja sitä on täydennetty eri toimilla ja viimeinen lisäys on se, että meillä on tämä EU Cup Niger, joka on jo käytön, käytössä – Eli kyllä tämä on aika kattava lähestymistapa ja uskon vakaasti, että sillä saadaan muutoksia aikaiseksi. En lähde sen kummemmin kommentoimaan näitä varsinaisia operaatioita, mutta voin niihin palata, mikäli pidätte sitä tarpeellisena. Mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että teidän kommentteista tulee olemaan paljon hyötyä silloin, kun valmistelemme tulevaa huippukokouksen keskustelua, siis huippukokousta, joka järjestetään sitten ensi vuoden puolella. Ja vielä pari, kolme kommenttia. Muun muassa kyberhuokkausvaraa liittyen. Korkea edustaja oli Budapestissa viime viikolla korkean tason kyberturvallisuuskonferenssissa. Ja me toivomme, että lähiviikkojen aikana pääsemme komission kanssa yhteisymmärrykseen yhteisestä kannasta tähän aiheeseen liittyen. Kyllä asiasta ollaan todellakin kiinnostuneita ja tämän kokouksen jälkeen menen psd -hen neuvoston puolelle keskustelemaan tästä kyberhyökkäyskysymyksestä, kyberturvallisuuskysymyksestä. Meidän pitää löytää siis yhteinen säveli. erityisesti silloin kun puhutaan siitä, että miten tulisi toimia kyberavaruudessa. Se on hyvin sääntelemätön ala, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten avaruuteen liittyen te viittasitte itsekin siihen omassa asiakirjassanne. Code of Conduct lippulaivahanke on olemassa ulkoavaruuteen liittyen. Se on otettu siis käyttöön ja me olemme päässeet jo jonkin verran eteenpäin. Olemme tehneet yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen kanssa. Ja toivomme, että ihan lähitulevaisuudessa päästään eteenpäin. Mitään aikataulutusta ei ole vielä lyöty lukkoon, sillä meidän täytyy saada vielä muitakin kumppaneita saman neuvottelupöydän ääreen, ja nämä kumppanit eivät välttämättä ole niitä sitä helpoimmasta päästä, jos näin voidaan sanoa. Ja sitten vielä yksi aihe, joka löytyy myöskin tekstistänne. Nimittäin ulkomailla sijaitsevien EU-edustustojen turvallisuusulottuvuus. Esimerkiksi meillähän on EUMSn edustaja Nabuchassa. Hän on hyvin tärkeä henkilö, sillä – hänen kautta me sitten koordinoimme toimiamme Sahelin alueella Ekovasin tuella. Ja tämän kokouksen jälkeen menen todellakin tästä asiasta keskustelemaan neuvostoon, psd ja kyllä näistä teidän ne on hyötyä sillä monet ovat sitä mieltä, että me tarvitsemme todellakin asiantuntemusta riippuen siitä, millä alueella maailmassa toimitaan, joten olisi hyvä, jos joku voisi sitten tässä toiminnassamme olla tukenamme. Kiitoksia. Kiitoksia. Olen tämän viimeisen kohdan suhteen aivan samaa mieltä. Mukaanotto ehm, Euroopan unionin edustustot sellaisilla alueilla, joilla unioni toimii YTPPn merkeissä, mutta myöskin, ja tätä ei pidä unohtaa, tärkeissä maissa, joissa me voisimme saada aikaan kumppanuuksia kolmansissa maissa, jotka ilmaisevat kiinnostustaan eh, YTPP toimia suhtaan, erityisesti Kiinaa ajattelin tässä. Eh, se olisi kiinnostunut lähtemään Rosvoksen vastaiseen toimintaan mukaan. Ja Euroopan unionin edustustossa Pekingissä kuusimme, kuinka paljon he olivat kiinnostuneita siitä mahdollisuudesta liittyä tähän toimintaan. Annan ensin varjoesittelijöille puheenvuoron. Edustaja Jänies, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Ensin haluaisin pyytää anteeksi, että tulin hieman myöhässä. Te olitte esittelijänä jo puhuneet. Mitä tähän mietintöluonnokseen tulee, niin mehän tiedämme, miten toimimme täällä parlamentissa. Minä olin Afkossa, minä olen varjoesittelijä, siellä äänestettiin ja sitten olin myöhässä täältä. Tämä on kyllä erittäin mielenkiintoinen kysymys. Ehkä yksi mielenkiintoisimmista tällä lainsäädäntökaudella. Me surmaksi osaksi hyväksymme tämän arvioinnin mutta on joitakin kohtia, joita me halusimme muuttaa. Ne ovat asioita, jotka ovat hyvin lähellä sydäntämme. En, esimerkiksi tämä monikeskeisyys, sitä täytyisi painottaa enemmän, koska tämähän yksi meidän yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan innovaatio, jota on viime vuosikymmeninä kehitetty, sitä tulisi vahvistaa. Tässä on kysymys äh, kansainvälisestä oikeudesta. Tietysti myös YK täytyy ottaa huomioon tässä yhteydessä. Ja sitten tämä suojeluperiaate, tämä on aika uusi kysymys yhdistyneessä kansakunnassa, yhdistyneessä kansakunnassa. Tätä täytyisi todellakin myös painottaa. Tällä hetkellä on hyvin paljon konfliktitilanteita, niitä on ollut myös menneisyydessä. Hyvin vähän on tehty, koska ei ole ollut oikeus perustaa. Ja tämä johtaa ja on johtanut siihen, että kokonaiset kansat joutuvat kärsimään, niitä alistetaan ja näitä ihmisiä täytyy suojella mitä meidän yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan tulee, niin mehän olemme nähneet, että Euroopan unionilla on suurempi potentiaali. Me olemme maailmanlaajuinen toimi ja me voimme kehittää enemmän välineitä, mitä turvallisuuteen tulee siviilialalla, sotilasalalla ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki mahdollisuuksia, ja joiden puitteissa me voimme toimia. Tätä kautta me voimme toimia, me voimme vaikuttaa, me voimme painostaa myönteisellä tavalla, jos on kysymys siitä, että tulisi toimia maailmanlaajuisesti. No sitten me myös ehdotimme muutoksia, jotka koskevat transatlanttisia suhteita, jotta suhteet NATOon saattavat jotta niitä saataisiin vahvistettua. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä Naton kanssa ja täällä parlamentissa me olemme eh, usein keskustelleet päällekkäisyyksistä, joita on. Ja todellakin tässä täytyy tarkastella sitä, eh, että ei olla kilpailuasemassa Euroopan unionin ja Naton välillä ei saa olla mitään ristiriitoja ja kilpailutilannetta. Sitten puolustusviraston äh, toimivuutta täytyisi parantaa, sen täytyisi pystyä koordinoimaan ja poistamaan päällekkäisyyksiä jäsenvaltioiden välillä. Tämähän on ollut tavoitteena Euroopan unionissa. Me haluamme ehkäistä päällekkäisyyttä ja me emme halua, että kolme, neljä kertaa käytetään rahoja samaan asian ratkaisemiseksi. Tässä täytyy pystyä jakamaan ja tämä on äärimmäisen tärkeää, jota tämä olemme pyrkineet painottamaan. Ja sitten myös aseriisunta ja siihen liittyvät kysymykset, niitä me olemme painottaneet maailmanlaajuisen turvallisuuden näkökulmasta. Tämä liittyy muun muassa Kiinaan. Me olemme ottaneet tiettyä etäisyyttä ja tässä ei ehkä olla huomattu sitä, mitä Kiinassa ja Aasiassa tapahtuu. Se saattaa vaarantaa maailman rauhaa. Eli tässä meidän ehdotuksiamme. Mitä turvallisuusstrategian tulee, niin meillä on sellainen tunne, että korkea edustaja ei painota sitä, että tätä strategiaa uudistettaisiin, joka on peräisin vuodelta 2008. Tätä strategiaa oikeastaan kehitetään vielä, mutta esittelijä on sitä mieltä, että sitä tulisi uudistaa ja me varjoesittelijät tulimme, tulemme tarkastelemaan tätä kysymystä ensi viikolla ja katsotaan saammeko aikaiseksi kompromissin. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Äh, kiitoksia edustaja Lösing. Ja, vielen dank. Ähm, es handelt sich... Paljon kiitoksia. Niin, toden totta. Kyse on erittäin tärkeästä aiheesta. GUE-NGL-ryhmän puolesta en voi lähteä kommentoimaan kaikkia mietintöluonnoksen kohtia, mutta muutama kommentti näistä peruskysymyksistä. Henkilökohtaisestikin olen sitä mieltä, että tämä mietintöluonnos ja aiemmin käyty keskustelu aiheesta on sellainen, joka perustuu siihen olettamukseen tai lähtökohtaan, että vielä enemmän tehdään tätä väärää työtä. Eli esimerkkinä sanottakoon semmoinen tilanne, että vanhemmat lyövät ja kurittavat lapsiaan, jotta ne pärjäisivät paremmin koulussa, mutta eivät ne numerot siitä parane ja sitten se vaan jatkuu tämä kierre ja tilanne pahenee entisestään. Olen kollega Vaikilin kanssa samaa mieltä siitä, että mitä todellista tulosta on saatu aikaiseksi tämän politiikan avulla. Danjon omassa mietintöluonnoksessaan toteaa, että Euroopan unionin tehtävänä on toimia kansainvälisenä poliittisena toimijana, jotta kansainvälinen rauha ja kansainvälinen turvallisuus paranisi huomioiden Euroopan unionin arvot maailmalla ja taaten Euroopan union kansalaisille turvalliset elinolosuhteet. No täällä on jo kysytty, että ovatko nämä toimet, joita EU ja NATO tai NATOn ja EUn yhteiset toimet vähentäneet kärsimystä maailmalla, onko sorto vähentynyt Onko kansalaisten intressit suojeltu riittävän tehokkaasti unionin rajojen sisäpuolella? Eli mikä on Euroopan unionin kansalaisten tilanne tai Euroopan unionin rajojen ulkopuolella? Näihin kysymyksiin esittelijä vastaa sanoen, että uusia vakaita toimintamalleja vaaditaan. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka politiikkaa pitäisi soveltaa yhä laajemmin ja mahdollisimman nopeasti. Minun mielestäni tämä on hyvin kohtalokas lähestymistapa, jota ollaan jatkamassa. Tätä toimintaa pitäisi kyllä jarruttaa. Ja lopuksi vielä tähän kustannuskysymykseen. Euroopassa vallitsee paraikaa tilanne, jossa sosiaalinen tuki on lähes romahtanut monissa jäsenvaltiossa. Kreikasta on kantautunut jo sellaisia tietoja, että terveydenhuoltoa ei ole juuri nimeksikään tarjolla. Ja tässä tekstissä kritisoidaan sitä, että leikkauksia tehdään. Ja kyllähän nämä leikkaukset 228 miljardia vuonna 2008 ja sitten vuonna 2011 paljon pienempi määrä ja tämä on melkoinen leikkaus ja tätä kritisoidaan. Nyt tässä vaaditaan, että näistä leikkauksista luovutaan, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden uskottavuus se säilyisi tulevaisuudessa. Euroopan unioni voi toimia luo uskottavasti vain ainoastaan siinä tapauksessa, jos se todellakin parantaa ihmisten elinolosuhteita niissä maissa, joissa se toimii, eikä vesitä jäsen kansalaisten elinmahdollisuuksia sotilaallisen ajattelun kautta. Ja minun mielestäni tämä teksti kyllä menee nyt tässä suhteessa väärään suuntaan. Kiitoksia. Madame... Ruokopa. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella vielä kerran puheenjohtajamme hänen mietinnöstään ja haluaisin kommentoida tarkistuksia lyhyesti. Minun ensimmäinen huomioni ja yleinen huomio on se, että me erottelemme tässä kunnianhimon ja kapasiteetin, kuten Liisikin mietinnössä ja Danjanin mietintön tuodaan esiin. Jäsenmaat ovat vaikeassa tilanteessa ja niiden täytyy leikata puolustusmenojaan. Siksi meidän tulisi löytää tapoja turvata Euroopan unionin kansalaisten turvallisuus ja turvata se, että Euroopan unioni voi kansainvälisesti tukea rauhaa YK yleissopimuksen vaatimusten mukaisesti. Tämä on käytännönläheinen lähestymistapa, jota tarvitsemme kipeästi näissä olosuhteissa. Huomaan kuitenkin, että eräät sekoittavat tämän pyrkimykseen muuttaa Euroopan unioni jonkinlaiseksi supervallaksi, ja tarkistukset, joita näin, joissa vertaillaan Euroopan unionia ja Yhdysvaltoja tai muita nousevia valtoja, unohtavat usein sen, mikä YTPPn ydin on. Euroopan unioni ei ole supervalta, vaikka haluaisimme, eikä sillä voi olla samantyyppistä kunnianhimoa kuin Yhdysvalloilla ja sen piirillä kun tarkastelemme Lissabonin sopimusta, meillä on hyvin arvokas väline, jota meidän täytyy kehittää YTPPn myötä turvallisuuden eteen, mutta meidän ei tule unohtaa, että Me olemme myöskin osallistumassa kansainvälisen turvallisuuden parantamiseen rauhanturvaoperaatioiden kautta. Kuten jo mainittiin ensimmäisissä keskusteluissamme, meidän ei pitäisi ottaa negatiivista äänensävyä tässä mietinnössä, mutta kuitenkin meidän täytyy oppia menneisyyden tapahtumista ja arvioida operaatioita, jotka ovat käynnössä ja purkaa niitä operaatioita, jotka ovat muuttuneet mahdollisesti hyödyttömiksi. Esimerkiksi Länsi-Balkanilla meidän täytyy korostaa sitä, että ohjelmia on olemassa, mutta meidän ei tule vain turvallisuusaspekteihin keskittyä. Meidän täytyy tuoda oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista enemmän esiin ja korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua keskittyä siihen. Euroopan teollisuus ja pooling ja sharing, niiden suhteen olen sitä mieltä, että kaikki varmastikin voivat olla samaa mieltä, että jos me jatkamme nykyisillä linjoilla, teollisuus taantuu, menetämme työpaikkoja ja pian ihmiset lähtevät suurin määrin ulkomaille ja vievät taitonsa ja tietonsa mukanaan. Meidän tulisi tukea eurooppalaista yrityssektoria ja ajaa sellaisia ohjelmia, jotka olisivat avoimia kaikille jäsenmaille, jotka haluavat niihin osallistua. Toisin sanoen minä en usko kahdenvälisiin aloitteisiin. Ne voivat johtaa uudenlaiseen kilpailuun Euroopan sisällä. Ja samoin saattaa olla myöskin kahdenvälisen kumppanuuden laita pooling and sharing toimien suhteen. Meidän tulisi siis pyrkiä siihen, ettei pulina sharia tapahtu mitenkään rajoittavasti, vaan että meillä olisi koko Euroopan tasoista yhdistämisen jakamistoimintaa. Epävirallisessa ministerien kokouksessa viime viikolla Kyproksen johdolla näistä asioista keskusteltiin jo esittelijän ja teidän kaikkien suostumuksella voisimme esittää suullista tarkistusta, joka ottaisi huomioon nämä viimeaikaiset hyvin tärkeät kehitykset. Kiitoksia. Meillä on vain muutamia minuutteja. Voimme kuulla teidän huomioitanne. Aluksi haluaisin kiittää teitä nyt uudelleen, sillä suurin osa näistä tarkistuksista menee hyvin rakentavaan suuntaan. Ne voidaan ottaa huomioon. Kirjasin ylös sen hyvin suuren korostuksen, jota e- tässä edustaja Jänis ja muut antoivat monitahoisuudelle, tasapainoisuudelle ja inhimilliselle turvallisuudelle, sanotukomiselle. Nämä ovat tietenkin sellaisia periaatteita, jotka me haluamme täysin ottaa mukaan. Minusta vaikuttaa siltä kuitenkin, että vaikka olemme muistuttaneet asiasta. Me voimme yrittää korostaa näitä aspekteja, mutta ne ovat jo mukana YTPPssä mm, kokonaisuudessaan. Ehkäpä jonkin verran vähemmän niitä on korostettu nyt tällä hetkellä YTPPssä, mutta me voimme palata näihin asioihin ja pyrkiä korostamaan niitä enemmän haluaisin muistuttaa kollegoille yleisellä tasolla, että tämä on äm, YTPPtä käsittelevä erityismietintö ja meidän täytyy pyrkiä äm, keskustelemaan ja keskittymään tässä puolustuspolitiikan uskottavuuteen ja erityiskysymyksiin. Monista näistä asioista on jo Elmar Brokin esittelemässä äh, YUTP-mietinnössä käsitelty. En nyt palaa kaikkiin yksityiskohtiin. Haluaisin muistuttaa kollegoille vielä siitä, että olipa poliittinen ryhmä mikä tahansa, kaikki ryhmät halusivat ottaa tämän oman Moldavia-operaation mukaan, mutta tämä ei ole YTPP-operaatio, siksi sitä ei ole otettu mukaan. Minä poistin sen tekstistä se ei millään lailla liity siihen, että Moldavian operaatio olisi vähempi laatuinen, mutta komissio johtaa sitä ja se ei kuulu UT, puitteisiin. Muutoin otamme sen kyllä huomioon. Tämä liittyy siis Obamia käsitteleviin tarkistuksiin. Ja sitten uskon, että meillä on mahdollisuus käsitellä näitä sotilasoperaatioita Afrikan sarvessa myöhemmin. Tällä hetkellä en ehkä jatka tämän enempää. Meillä on 16. päivä varjoisettelijoiden kokous täällä Brysselissä. Ja meillä on mahdollisuus järjestää toinen kokous Strasbourgissa 23. lokakuuta. Ja luonnollisesti olemme jatkuvasti yhteyksissä, jotta voisimme käsitellä näitä tarkistuksia, mutta sanoisin vielä, että uskon, että mitään suurempia ongelmia niiden suhteen ei tule eteen. Paljon kiitoksia, herra Popovski. Kiitoksia, että pääsitte paikalle. Uskon, että YTPP-operaatioihin liittyvä ajan tasalla pitäminen on hyvin tärkeää. Äh, Niger-operaatioon liittyen meidän on tarpeen ehkäpä käsitellä asioita vielä, kun meillä on äh, tietoja enemmän liittyen sen hyödyllisyyteen. Paljon kiitoksia. Nyt odotamme korkeaa edustajaa ja Rebrokkia. Ja tämä kokous järjestetään siis suljetuin ovin. Muistuttaisin teitä, että järjestämme suljetuin ovin seuraavan kokouksen vain parlamentin jäsenet, valiokunnan, aliovaliokunnan jäsenet ja mm, kyseisen tulevan pääosaston jäsenet voivat olla paikalla. Voisitteko muut olla niin hyviä ja poistua paikalta? Kiitoksia.